Mm, Irlannin maaseudun ei pidä maksaa riistoa hintoja palveluista, jotka saa ne ilmaista. Paljon kiitoksia edustaja Prendergast. Seuraavaksi siirrytään edustaja Bradburnin mietintöön aiheesta alueelliset lentokentät ja ilmailupalvelut. Asiakirja 94 kautta 2012. Esittelijä, olkaa hyvä, neljä minuuttia. Thank you very much, uh, Chairman. Herra puhemies, oikein paljon kiitoksia. Haluaisin esitellä tämän valiokunta-aloitteisen mietinnön aiheesta alueellisesta lentokentän. Tarkoituksena on varmistaa ja tunnustaa, että alueellisilla palveluilla on keskeinen merkitys kansalaisille ja taloudelle. Komission ja muiden on havaittu luopuvan tästä tarjotusta mahdollisuudesta, mutta me tiedämme, että näillä palveluilla on integratiivinen merkitys myöskin alueiden elinvoimaisuuden näkökulmasta katsottuna. Nämä alueelliset kentät tarko, tar, tarjoavat monia työpaikkoja ja antavat mahdollisuuden sisämarkkinoiden toiminnalle ja ihmisten ja palveluiden ja tar- tuotteiden vapaalle liikkuvuudelle. Me voimme sanoa, että näiden lentokenttien avulla voidaan lisätä yhteistyötä ja varmistaa linkit myöskin syrjäisimmille saaristoalueille. Mutta Ilmailu on pienten marginaalien ala ja erityisesti aluelentokenttien osalta. Ja me tiedämme, että kriisi on rajoittanut juuri alueellisten lentokenttien toimintamahdollisuuksia. Meidän täytyy poistaa taloudellisen yhteistyön esteet näiltä alueellisilta lentokentiltä. Meidän täytyy tunnustaa, että transeurooppalaiset verkostot perustuvat myöskin näiden alueellisten lentokenttien toimintaan. Jos alueelliset kentät linkitetään liikenneverkostoon, niin näin voimme varmistaa, että eri liikennemuodot voidaan linkittää paremmin toisiinsa ja tarjota ihmisille parempia Äh, liikenne, liikennöintimahdollisuuksia esimerkiksi yhdistelmän lippuja tarjoamalla. Ja me toivoisimme, että komissio kehittää CESAR-ohjelmaa nopeammin, samoin kuin Single European Skies-ohjelmaa. Me tiedämme, että näistä on sekä taloudellista että ilmastollista hyötyä. Mitä tulee alueellisiin lentokenttiin, niitä ei käytetä vielä täysimääräisesti hyväksi, ja jo, jos niiden kapasiteettia käytettäisiin tehokkaammin hyväksi, niin silloin voitaisiin vähentää niitä eh, eh, ruuhkatilanteita, joita syntyy suurilla kentillä. Ja kun katsotaan tulevaa ilmailualan eh, pakettia, niin toivoisin, että komissio tarkastelisi erityisesti näitä alueellisia lentokenttiä, jotka jäävät taka-alalle suurten edes suuriin lentokenttiin panostettaessa. Me tarvitsemme kuitenkin selkeitä määräyksiä hintojen muodostukseen ja käsimatkatavaroihin liittyen. Meidän tulisi varmistaa, että turhat hallinnolliset kustannukset poistetaisiin. Ja on erittäin tärkeää, että ihmiset tietävät heti, mitä he joutuvat lipusta maksavat jo heti, kun ensimmäistä kertaa avaavat sivuston, eikä heidän tarvitse käydä koko varamisprosessia loppuun asti tietääkseen, minkälaisen hinnan joutuvat maksamaan. Meidän täytyy myöskin poistaa turhat rajoitukset ö, käytöstä, jotta ihmiset tietävät, mitä tuleman pitää. Ja mitä tulee sitten tähän yhden käsimatkatavaran sääntöön, niin siihenkin täytyy paneutua. Me tiedämme, että joissakin tapauksessa sitä käytetään voittomarginaalin kasvattamiseen. Nykyinen käytäntö on haitallinen erityisesti alueellisille lentokentillä, jotka ovat juuri tätä järjestelmää käyttäen pyrkineet kasvattamaan omaa tuottoaan, mutta kyse on kuitenkin yleishyödyllisistä palveluista ja siitä olisi hyötyä myöskin koko talouden kannalta. Tästä syystä pyytäisin, että komissio kuuntelee, mitä parlamentilla on asian liittyen sanottava. Eli komission täytyy ajaa kansalaisten ja moni, niiden monien yritysten etua, jotka hyötyvät näiden alueellisten lentokenttien toimintamahdollisuuksien kehittämisestä. Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Bradburn. Seuraavaksi Catch the Eye menettelyyn ja ensimmäisenä edustaja kelly olkaa hyvä. Uh, Kiitos puhemies. Olen samaa mieltä useampia asioiden kanssa, mitä esittelijät esille ja onnittelen häntä aloitteesta. Alueellisella lentokentällä on avainrooli äh, koulutusverkostossa kokonaisuudessa. Ne pitäisi ottaa näihin TNT-verkostoihin, eurooppalaisiin verkostoihin. Tämä yhden kun ää, äh, periaate on haitallinen pienille lentokentille. On tärkeää, että alueelliset lentokentät ovat taloudellisesti kannattavia, niin täytyy tarkastella tilannetta. Voi olla hyvin asemansa saavuttaneita alueellisia lentokenttiä, ja, ja se saattaa olla se, sitten myös sellaisia, jotka kilpailevat nopeiden lento, äh, junayhteyksien kanssa, miksi ne eivät olla kannattavia. On tärkeää, että säilyttää ne, jotka ovat välttämättömiä, terveydyttää niitä, mutta jos jotkut eivät enää ole äh, kunnossa, niin turhaan sitä hyvää rahaa valuttaa sitten huonon perään, niin kuin sanotaan. Kiitoksia. Seuraavan edustaja Tikau. Kiitoksia. Alueellinen ilmailu on tärkeä tekijä, jotta voidaan taata kansalaisten liikkuvuus. alueellisten talentaisemien merkki on kohe- alueellisen kohesion taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen takia hyvin tärkeä erityisesti niille alueille, joilla ei ole muuta liikennemuotoja. Tehokkaampi intermodaalisuus voisi edistää ja parantaa mm, pääsyä näille alueille ja myös näiden alueiden matkailun kehittämistä. Valitettavasti alueelliset lentoasemat ovat kaukana kaupunkikeskuksista ja usein ne ovat huonosti linkitetty verkostoon Haluaisimme rohkaista viranomaisia tekemään suunnitelmia kestävästä kehityksestä, jossa olisi tehokas logistinen ketju mukana olisi rohkaistava hyvien käytäntöjen vaihtamista kaupunkialueiden ja alueellisten lentokenttien välillä. Komission olisi varmistettava parhaat suuntaviivat tälle alalle niin, että voitaisiin taata mahdollisimman hyvä alueellisten alentaisemmien palvelujen kehitys niin, että olisi riittävät infrastruktuurit intermodaalisuuden turvaamiseksi. Kiitoksia. Paljon kiitoksia edustaja Tikau. Seuraavana edustaja Ferreira. E Puhemies, alueelliset lentoasemat ja ilmailu olisi otettava laajempiin alueen kehityssuunnitelmiin ja olisi hyödynnettävä täysin näitä alueita. Näin alu- kentät voivat olla tärkeitä tekijöitä alueen kehittämisessä, koska voitaisiin vähentää epäsymmetrisyyttä. Olisi hyvin huolehdittava yhteyksistä rautatie meriliikenteeseen ja varmistettava ihmisten ja tavaroiden liikkuvuusmahdollisuudet huomioiden kestävyys ympäristö ympäristötekijät. Näiden palveluiden kehittämisessä olisi noudatettava tiettyjä prioriteetteja. Siellä kuitenkaan tämän alan eikä vapaiden markkinoiden yhteisen ilmatilan tavoitteiden mukaista, jossa niin valtion välin tuleminen ja sääntely annetaan markkinoiden käsiin työolosuhteiden heikentäminen on mahdollistanut monikansallisten yritysten sosiaalisen dumppauksen ja olosuhteita on huononnettu. Tähän asiaan on paneuduttavakin. Kiitoksia edustaja Ferreira. Seuraavana edustaja Paskoa. Vážený pán predsedajúci, vážený pán komisár, v dôsledku pomerne hustého... Kiitos puhemies. Euroopan tiimin asuttamisen vuoksi ja Äh, teollisuustuotannon korkean tason vuoksi Euroopassa on paljon lentokenttiä, ja niiden koko ovat suuria ja palvelutaso vaihtelee. Suurten kansainvälisten lentokenttien lisäksi äh, henkilökuljetusta ja rahtikuljetusta tapahtuu alueellisilla lentokentillä, jotka ovat alueellisesti merkittäviä, äh, ja ne tukevat sitten takamaita, erityisesti EUn integroilla alueella, jossa kansalaisten liikkuvuus saavat tehdä uusia ulotteita vuoksia ja hyvin hallinnoitu lentokenttä tar- tarjoaa nopeita merkittäviä palveluita. Siksi on tärkeää tukea alueellisia lentokenttiä, jotka toimivat eri tavoin kuin nämä solmukohta lentokentät, jotka ovat Euroopan lainsäädännön pääkohteita. Ää, alueellisten lentokenttien erityispiirteitä tuota ottaa Bradbonin mainitsemalla tavalla huomioon, että ne kunnalla toimittisivät tulevaisuudessa. Kiitoksia. Seuraan edustaja Pirker. Herra puhemies, kiitoksia. Mietinnön avulla parlamentti ilmoittaa, kuinka suuri merkitys alueen lentokentillä on. Yhtäältä ne ovat liikenteen solmukohtia, mutta toisaalta, mikä on tärkeää talouskasvun osalta tällä alueella, niin he tarjoavat tätä kasvumahdollisuutta. Ja haluaisin korostaa kolmea seikkaa alueellisiin lentokenttiin ja niiden rooliin liittyen. Ensinnäkin linkitys muihin liikennemuotoihin ja muihin liikenteen solmukohtiin tulisi parantaa. Toisaalta alueellisien lentokenttien pitäisi verkottautua paremmin. Ja kolmanneksi silloin kun kyse on päälentokenttien äh, Äh, ruuhkautumisesta, niin silloin alueellisia lentokenttiä voitaisiin käyttää apuna. On tietenkin selvää, että aluekentistä ei saisi syntyä äh, paikallispolitiikkojen monumentteja, vaan niistä pitäisi olla myöskin hyötyä taloudellisesti ja niiden pitää toimia myöskin tehokkaasti. Sen pitäisi olla kaiken ajan O. Ja haluaisin vielä lopuksi kiittää mietinnön laatia Bradfordia erinomaisesta yhteistyöstä. Paljon kiitoksia edustaja Pirker. Seuraavana edustaja Prendegast. Thank you, Chairman. The four Kiitos puhemies. Vaalipiirin neljä alueellista Waterford, Channon, Cook Kerry lentokentät hyötyisivät niistä ideoista, joita tässä mietinnössä on, ja onnittelen äh, laite. Ja Erityisesti tervetuloa on eh, Sean Kellin esille ottama teema, eli tämä yhden ää, eh, eh, matkalakon teema. Se hyödyttää lentokenttiä, mutta on haitaksi lentokentällä, koska väittäiskauppa on tärkeää. tämä periaate rajoittaa sitten lentokentällä tehtyjä ostoksia ja Espanjan kielto pitäisi hyväksyä kautta 27 maan ja kiinnittäisimme Suomen Irlannin hallituksen päätään, ja sä Shannonin lentokenttä suunnitelmia muutettaisiin. Toivottavasti tämä tuleva Shannonin suunnitelma loisi keskilännen alueelle työpaikkoja. Kiitos puheenjohtaja, että sain tähän puheenaikaa. Kiitoksia edustaja Prendergast. Ja lopuksi vielä edustaja Nikulesku. Kiitoksia puhemies. Bradburnin mietintö on erittäin tervetullut tullut monesta syystä. Ensinnäkin siinä pyydetään komissiota tarkistamaan direktiivin, jolla vähennettiin ehtoja, jolla voida, lentokenttä voi saada valtion tukia. Siitä voi tulla, voi tulla kannattava, jos siinä on vuodessa yli 500 000 matkustajaa vuosittain. Tarvitaan yksinkertaisempi sääntö. Ja sitten tämä yhden laukun periaate on otettava mukaan monia alueellisia lentoasemia Euroopan äh, liikenneverkostoon. Tämä, tämä olisi hyödyllistä monesta syystä. Se toisi muassaan talouden kasvua, mutta minulla on varaumia koskien äh, johdantosan kappaletta A, joka koskee läheisyyttä pääkaupungista – Usein on yleensä muita kriteerejä, joilla alueelliset lentoasemat määritellään ja kaikilla kentillä on, pitää olla samanlaiset lainsäädännölliset olosuhteet. Kiitos. Kiitokset. Edustaja Nikolesku, päätän Catch the Eye-menettelyn tähän. Ja lopuksi puheenvuoron saa vielä komission jäsen De Gucht. Thank you, uh, Mr. Herra puhemies, paljon kiitoksia. Arvoisat parlamentin jäsenet, olen tyytyväinen edustaja Bradmanin laatimaan mietintöön koskien alueellisia lentokenttiä ja ilmailupalveluja Euroopan unionissa. Se täydentää erinomaisella tavalla Euroopan komission joulukuussa laatimaa lentoilmailupakettia ja tarkoituksena on varmistaa, ettei ilmailu aiheuta ongelmia yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan periaatteen toteuttamiselle. Me olemme jo päässeet hyötymään äh, ilmailun suomista eduista. Päälentokentät ovat ruuhkautuneet ja me tiedämme, että alueellisten lentokenttien tilanne on muuttunut. Niiltä äh, suunnataan äh, keskeisille alueille ja me tiedämme, että ala on kasvukykyinen sekä pääalueilla että myöskin syrjäseuduilla. Kun katsotaan Bradburnin mietintöä, niin sieltä löytyvät nämä keskeisimmät kysymykset. Komission pääosasto tarkastelevat paraikaa valtion tukimääräyksiä, jotka liittyvät juuri alueellisiin lentokenttiin. Alueellisten lentokenttien rooli alueellisen kohesion, kohesiota varmistettaessa on vaalittava jatkossakin, mutta me emme voi unohtaa sitä tosiseikkaa, että laittomat valtion tuet aiheuttavat kilpailun vääristymistä sekä lentokenttien että ilmailualan yrittäjien välillä. Joten meidän täytyy löytää sellaisia määräyksiä, jotka takaavat ilmailualan markkinoiden jatkuvuuden Jotkut ilmailualan yritykset yrittävät rajoittaa matkatavaroiden määrää. Ja matkustajat ovat aika lailla ymmällään tällaisten määräysten otosta Ja komissio tulee paneutumaan tähän kysymykseen siis vaikutusanalyysissä kun tarkastelemme asetusta, joka liittyy lentomatkustajien oikeuksiin. Me olemme aloittaneet julkisen kuulemistilaisuuden, johon kaikki halukkaat ovat tervetulleita. Ja mitä tulee myyntitoimintaan lentokentillä, niin siitä vastaavat Äh, yrittäjät, lentokentät ja lentoyhtiöt, mutta tähän tilanteeseen ei puututa lainsäädäntötoimenpitein. Mietinnössä esitetään kritiikkiä koskien äh, slot-määräysten muuttamiseen. Voin vakuuttaa teille kal- komissaari Kalaksen puolesta, että tarkoituksena ei ole äh, se, että yritämme päästä eroon alueellisista lentokentistä. Me olemme pyrkineet puuttumaan juuri näiden slottien toissijaiseen kaupankäyntiin. Ja keskustelut tästä ehdotuksesta ovat alkaneet tässä parlamentissa sekä neuvostossa. Intermodaalisuus on lähellä meidän sydäntämme ja tarkoituksena on huomioida alueelliset lentokentät paremmin tulevaisuudessa silloin, kun eurooppalaista yhtenäistä äh, liikenneverkkoa lähdetään laatimaan. Ja tarkoituksena on varmistaa, että alueen lentokentät ovat linkitettynä muuhun liikenneverkostoon, mutta me tarvitsemme myöskin teknologiaa ja innovatiivisia palveluja ja me tulemme tekemään työtä myöskin integroidun äh, lipumyynnin osalta. Haluaisin kiittää parlamenttia sen osoittamasta tuesta ja mielenkiinnosta tätä aihetta kohtaan. Me tiedämme, että tietyt yritykset, lentoyritykset yrittävät nostaa hintoja tietojen ylimääräisten ö, hintojen kautta komissio tulee esittämään ehdotuksensa koskien lippujen hinnoittelua. Tietenkin kaikkia maksutapoja voidaan käyttää, mutta välttämättä kaikki kansalaiset eivät voi käyttää tätä mahdollisuutta hyväksi, joten meidän täytyy katsoa kansallisten viranomaisten kanssa, mikä on mahdollista nykyisten määräysten valossa. Lentokentillä on keskeinen merkitys Euroopan unionin sisällä ja Euroopan unionin ulkopuolelle. Me olemme kotoisin kaikkialta Eurooppaa ja me tiedämme, minkälainen merkitys näillä alueellisilla kentillä on Euroopan linkittämisen osalta. Ja lopuksi toteaisin vielä, että olen erittäin kiitollinen teille tästä erittäin mielenkiintoisesta keskustelusta näinkin tärkeästä aiheesta ja me tulemme seuraamaan tätä keskustelua myöskin tämän ilmailualan paketin käsittelyn yhteydessä. Oikein paljon kiitoksia arvoisa puhemies ja hyvät edustajat. Oikein paljon kiitoksia komissaari Yht. Päätämme keskustelun tähän. Saan muistuttaa kaikkia siitä, että Bradburyn mietintöön on esitetty yksi oikaisu koskien kohtaa F. Äänestys toimitetaan huomenna 11.30. Huomenna jatkamme 8.30-11.20. Esityslista on löydettävissä Euroopan parlamentin nettisivuilta. Päätän istunnon tähän ja toivotan kaikille oikein miellyttävää illan jatkoa. Kiitoksia.